Stitchin mietintö pienimuotoinen rannikkokalastus kalastuksesta riippuvaisilla alueilla. Puheenvuoron saa esittelijämme neljä minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Eh, hyvä komissaari Vella, eh, arvon kollegat. EUn mottonahan on erilaisuudessaan yhtenäinen, mutta kuitenkaan tätä moninaisuutta ei välttämättä ole säännöissä aina huomioitu. Esimerkiksi Välimeren alueen e, sääntely ja sitten säännöt, jotka koskevat pienimuotoista rannikkokalastusta, ovat hankalia esimerkiksi Välimeren aluetta ja Pohjanmeren aluetta e, kohdellaan samalla tavalla. Ja näin ollen sekä eteläisillä että pohjoisilla alueilla pienten kalastajien tilanne hankaloituu. Olisi erittäin tärkeää, että määriteltäisiin pienimuotoinen rannikokalastus hyvin ja toisaalta katsottaisiin, mikä on se rooli verrattuna perinteiseen kalastukseen. Komissio pyrkii huomioimaan moniakin kriteereitä, esimerkiksi aluskoon ja käytetyt pyydykset ja muut kalastustekniikat ja toisaalta myöskin matkojen pituuden, mutta myöskin esimerkiksi sosiotaloudelliset tekijät, eli mitä vaikutusta kalastuksella on paikallisyhteisöille ja katsoisimme, että pienimuotoinen rannikkokalastus on erittäin tärkeä, varsinkin kun puhutaan saarialueista ja saaristoista. Monesti ne ovat varsin riippuvaisia tästä kalastusmuodosta ja kalastavat läpi vuoden. Ja päätös tulee huomioimaan myöskin uuden ehdotuksen saaristoalueille, jossa pyritään nimenomaan nämä saarien hankalat olot demograafisestikin tarkastellen huomioimaan. Toisaalta näitä negatiivisia vaikutuksia, byrokratian negatiivisia vaikutuksia tulee purkaa niin hyvin kuin vain mahdollista. Niinpä olemme kääntyneet jäsenmaiden ja komission puoleen ja todenneet, että olisi tärkeää, että MFstä olisi mahdollista saada riittävää rahoitusta pienimuotoiselle rannikkokalastukselle. Kulttuurisesti tämä on tärkeä kalastusmuoto rannikkoalueille ja myöskin tärkeä asia matkailun kannalta. Olisi tärkeää näin ollen investoida tähän asiaan ja pyrkiä eriyttämään kalastusta siten, että huomioidaan tähän liittyvät myös kulttuuriset aspektit. On erittäin tärkeää, että saaristoyhteisöillä on vahva tulevaisuus myös jatkossa, ja tämä vaatii kalastuksen eriyttämistä ja täydentävien toimien mukaan myöskin aluksiin ja turvatoimiin panostamista. Ja kaiken kaikkiaan olisi tärkeää nimenomaan rahoittaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävää pohjaisia hankkeita ja toimia. Ja on erittäin tärkeää, että eri yrittäjätutkimusyksiköt yliopistot ja tutkimuskeskukset ja myöskin paikallisaluetason yhteisöt otetaan huomioon tässä yhteydessä. Ja on tärkeää, että katsotaan, miten asiat on kalastusrahastossa huomioitu ja miten olisi helpotettava tai voitava helpottaa näiden kalastajien rahoitukseen pääsyä. Haluaisin lämpimästi vielä kiittää varjoesittelijöitä ja kaikkia kalastusvaliokunnan jäseniä, jotka omalla panoksellaan edesauttoivat tämän asian hyvää eteenpäin viemistä. Ja esittelijänä haluaisin antaa erityiskiitokset eh, ammattikalastajille, jotka nimenomaan kertovat sitä, mihin suuntaan olisi syytä mennä. Tällainen poliitikkojen ja sidosryhmien välinen yhteistyö yhteistyö eh, tuo luottamusta näihin menettelyihin ja toisaalta myöskin lisää kansalaisten luottamusta EU:hun. Kiitoksia. Nyt eh, puheenvuorot eh, Catch the Eye. Menettely. Ensimmäisenä edustaja Mianmon minuutti. Kiitoksia. Pidän oikein hyvänä tätä Tomatsitsin mietintöä. Pienimuotoinen rannikkokalastus edustaa 66 prosenttia, Espanjan kalastuslaivastosta 85 prosenttia minun alueellani Galissiassa. Eli ö, tämä on äärimmäisen tärkeää toimintaa meillä tämä pienimuotoinen rannikokalastus, kalastusvaliokunta kävi Galician alueella vierailulla vastikään ja saattoi omin silmin nähdä, miten merkittävä tämä pienimuotoinen kalastus on. Se on käsityötä, pieniä perheyrityksiä, Siinä esimerkiksi ympäristövaikutukset ovat hyvin paljon pienemmät kuin muuten ja muun muassa polttoaineen kulutus hyvin vähäistä. Me tarvitsemme nyt ehdottomasti kehitystoimintasuunnitelman pienimuotoiselle rannikkokalastukselle niin, että sen kestävyys säilyy. Galisiassa esimerkiksi, kun ajatellaan kaikkia eri työpaikkoja, jotka ovat tässä asiassa kiinni ja ajatellaan vaikkapa sukupolven vaihdusta ja niin edelleen, niin tässä on kyllä äärimmäisen tärkeästä asiasta kysymys meille. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Dos Santos, yksi minuutti. Arvoisa esittelijä ja hyvä komission jäsen, tässä mietinnössä on mielenkiintoinen suoja mekanismi kalastustoiminnalle reuna-alueilla, Aatsoreilla. Tässä on tarkoituksena suojata myöskin pieniä kalastusaluksia ja myöskin ottaa huomioon sininen talous. Tässä totta kai tarvitaan tutkimustietoa ja myöskin talouden tunnuslukuja. Ja kun ajatellaan tulosta, niin siinä täytyisi voida eriyttää meri, mereen liittyvät tiedot. Ja tästä syystä haluaisin vielä viitata siihen mahdollisuuteen, mahdollisuuteen ryhtyä aloitteeseen. Eurooppalainen meri- ja kalatalousrahasto on sellainen, että sitä voitaisiin laajentaa ja näin voitaisiin myöskin ottaa pienimuotoinen rannikokalastus mukaan siihen. Kiitoksia. Näen, että meillä on tässä oikein reilusti vielä aikaa, niin annan kaikille puheenvuoron pyyntäneille puheenvuoron. Seuraavaksi edustaja Marias. Kiitos puhemies. Rannikkokalastus on kestävä pohjasta kalastusta ja se nimenomaan tukee yrittäjyyttä myöskin ja joissain jäsenmaissa, varsinkin rannikkoalueilla ja saaristoalueilla, jotka kärsivät taantumasta ja demografisista hankaluuksista. Ja toisaalta esimerkiksi Kreikka, joka on kärsinyt kovista säästötoimista, tämä kaikki on vaikuttanut myöskin kalastajien elämään ja taantuma näin ollen on entistäkin syvempi ja tarvitaan jonkinlaisia toimia, joilla elvyttää rannikkokalastusta uudelleen. Ja on katsottava, minkä tyyppisiä toimia voitaisiin suunnata juuri rannikkoalueille ja saaristoalueille. Ja Kreikan osalta voidaan todeta, että olisi erittäin tärkeää katsoa myöskin, miten verotuksellisesti toimia. Kiitoksia. Seuraavaksi Vilvo Varandika, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Komission jäsen yhteinen kalastuspolitiikka vaatii kyllä myös perinteiselle pienimuotoiselle rannikkokalastukselle oman määritelmän. Kyse on äärimmäisen tärkeästä kalastustavasta. Näin halutaan sen kautta säilyttää tämä, vanhan aika, tämä vanha perinteinen elämäntapa ja työpaikat. Ja me katsomme, että tämä kalastusala on äärimmäisen monimuotoinen. Pienimuotoista rannikkokalastusta ja tätä toimintaa on äärimmäisen moni, monilla alueilla ja se on hyvin moni, monenlaista. Se on hyvin luovaa kalastusta ja se on hyvin monipuolista kalastusta. Ja jos me haluamme Euroopassa säilyttää perinteiset elämäntapamme, niin meidän on huolehdittava siitä, että myös pienimuotoinen rannikkokalastus selviää hengissä. Tämä on myös äärimmäisen tärkeää esimerkiksi kestävälle matkailulle. Kiitos paljon. Kiitoksia ja sitten edustaja Ferreira minuutti. Paljon kiitoksia puhemies. Tämä uudistus ei ole johtanut siihen, että pienimuotoisen rannikkokalastuksen ongelmat saataisiin ratkaistua näillä alueilla. Täysin päinvastoin on käynyt. Moni asia on muuttunut pahemmaksi. Ja me haluamme nyt käyttää tilaisuuden hyväksi ja sanoa, että tässä tarvitaan paljon toimia. Me tarvitsemme yhteisön ohjelman, jotta voimme tukea pienimuotoista rannikkokalastusta, koska heidän tämän täytyy olla erilainen kuin muut ohjelmat ja täytyy tukea laivastoa ja parantaa myöskin sektorin toimeentuloa ja kenties myöskin arvoketjua, jota voidaan maksaa parempia hintoja. Tämän lisäksi täytyisi laajentaa näitä talousalueen rajoja yhteisön kalastusaluksille. Tässä ei riitä, että aina vain pidetään puheita ja pyritään siten puolustamaan pienimuotoista kalastusta. Me tarvitsemme konkreettisia toimenpiteitä, jotka menevät pidemmälle kuin mitä tähän mennessä on tehty. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Davos, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, haluaisin eh, onnitella Rova Tomatsitsia oikein hyvästä mietinnöstä. Varmasti sen myötä kalastajien elämä helpottuu. Vuoden 2014 ne toimet pyrkivät innovaatioihin ja pyrkivät myöskin parantamaan kalastajien elinolosuhteita. Tämä ei ole mahdollista rannikkoalueilla ennen kuin saadaan tämä välimeri asetus aikaan, joka siis eh, estäisi eh, perinteisten pyydysten käytön alueella koska näiden käyttö on johtanut siihen, että eh, saarialueelta ihmiset joutuvat muuttamaan pois, koska heidän perustarpeensa eivät saaristoalueella voi tyydyttyä. Eli pienimuotoinen rannikkokalastus on erittäin tärkeä asia. Siihen liittyy paljon sosiotaloudellisia aspekteja myöskin Eli on huomioitava muitakin seikkoja kuin pelkästään alusten kokoon ja tehoon liittyvät kysymykset. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Mato, minuutti. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen. Kaikki olemme samaa mieltä siitä, että Euroopan unionin on ponnisteltava suojellakseen pienimuotoista kalastusta. Kyse on elämäntavasta, joka halutaan säilyttää, mutta kyse on myös talouden toiminnasta ja sosiaalista toiminnasta, joka voi olla hyvinkin kestävää ja kannattavaa, jos sitä huolehditaan. Me tarvitsemme erityismääräyksiä, erityissääntöjä pienimuotoiselle rannikkokalastukselle. Täällä kollegat ovat jo puhuneet myöskin syrjäisten alueiden tilanteesta ja näiden perinteisiä pyydyksiä käyttävien kalastajien tilannetta on suojeltava aivan ehdottomasti. Näiden rannikkoalueiden kehityksellä on äärimmäisen tärkeää huolehtia pienimuotoisen rannikkokalastuksen tulevaisuudesta myös niiden maiseman vuoksi. Ja tässä mahdollisuus on merkittäviinkin innovaatioihin, jotta nämä pienet alukset voivat todella jatkaa toimintaansa merillämme. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten edustaja Caputo, minuutti. Grazie Presidente. La Commissione... Kiitos. Komission on ponnisteltava, että se tukee innovatiivisia hankkeita, sellaisia, jotka tukevat alueita, jotka ovat riippuvaisia kalastuksesta. Ja on erittäin tärkeää, että pyritään säilyttämään ja luomaan uusia työpaikkoja ja mahdollistamaan myöskin matkailun säilyminen ja toisaalta huomioimaan se, kuinka tärkeää myöskin ähm, äh, ra- ra- ravinto on tässä yhteydessä. On erittäin tärkeää, että voidaan mahdollista myöskin tuotteiden paikalliset jakelukanavat ja toisaalta voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin paikallisia markkinoita. Komission ja jäsenmaiden tulee pyrkiä lisäämään kalastuskiintiöitä, jotka kohdennetaan näille pienimuotoisille kalastajille. Tämä on kestävä kalastusmuoto ja erittäin tärkeä sellainen, kun puhutaan rannikkoalueiden pienimuotoisesta kalastuksesta. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Jakutsic, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Yhteinen kalastuspolitiikka vaikuttaa olevan asia, jonka byrokraatti on keksinyt joku 12 kerroksessa Brysselissä. Tämä mietintö on erinomainen kovan työn ja pitkien neuvottelujen tulos. Ja tästä syystä haluaisin kiittää esittelijää ja myöskin ilmaista tukeni hänelle. Ja haluaisin myöskin nähdä, että pienimuotoinen rannikkokalastus saisi eurooppalaisessa politiikassa sen aseman, mikä sille kuuluu. Tämä on hyvin tärkeä monien saarten asukkaiden elinkeinolle ja myöskin matkailun edistämisen ja saarten talouden kehittämisen kannalta tai rannikkoalueiden kehittämisen kannalta tällä on merkitystä. Haluaisin ilmaista tukeni, vahvan tukeni tälle mietinnölle ja aion edistää sitä myöskin Kroatiassa ja myöskin muilla eurooppalaisilla saarialueilla. Kiitos. Kiitos teille. Seuraavaksi edustaja Petir. Kiitos puhemies Haluan kiittää Tomasicia ehdotuksesta tämän olemassa olevan äh, ehdotuksen muuttamiseksi. Pienimuotoinen rannikkokalastus on äärimmäisen tärkeää. Kroatian äh, rannikko ja saari äh, väestölle ja pää pienimuotoinen kalastus tulisi lisätä Kroatian tasavallan per, tärkeiden perinnekohteiden luetteloon. Monet kalastusyhteisöt ovat jo kärsineet väestöpaosta ja pienimuotoinen rannikkokalastus on satojen vuosien vanhaa perinteistä. Hyvin paljon rannikkoalueiden identiteettiä muokkaavaa toimintaa ja meidän täytyy ottaa huomioon erityispiirteet, niin maantieteelliset, sosiaaliset kuin muutkin erityispiirteet. Kiitoksia. Kiitos teille. Seuraavaksi edustaja Garcia Aguilera. Kiitos puhemies. Aivan ensin haluan onnitella edustaja Tomasicia. Hän on tehnyt erittäin suuren työn ja kuunnellut mielellään meidän muiden ehdotuksia ja kaiken kaikkiaan tästä tulikin erittäin hyvä mietintö. Komission jäsen, teille korostaisin sitä, että käytännössä melkein kaikki kollegat täällä ovat viitanneet siihen, että tarvitaan uusi määritelmä pienimuotoiselle rannikkokalastukselle. Tästä ollaan kyllä hyvin yhtä mieltä ja katsomme, että tarvitaan uusi määritelmä. Vanha määritelmä on täysin vanhentunut, mutta ihan pelkkä määritelmä tietenkään riitä, vaan tarvitaan selkeää tukea tälle toiminnalle. Tähän mennessä tukea ei ole tullut. Tarvittaisiin tällaista positiivista syrjintää. Ja kyse on myös esimerkiksi matkailusta, kalastusmatkailusta, joka tulee ottaa tässäkin yhteydessä huomioon. Ja todella vielä lopuksi vielä kerran onnittelut Tomasicille. Varmasti hyväksymme tämän mietinnön. Kiitoksia ja sitten edustaja Kuun yksi minuutti, viimeinen puhuja. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen Vella. Mielestäni on tärkeää, että perusasetuksessa pienimuotoinen rannikkokalastus on otettu täysimääräisesti mukaan ja että te myöskin näissä eh, rahoitusvälineissä, eli tässä Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa ajattelitte tätä tukea. Tämä oli tärkeä viesti, koska 70 prosenttia kaikista kala-alan yrityksistä kuuluu tällaisen pienimuotoisen rannikkokalastukseen. Ja tästä syystä myöskin alueellistamisella on tässä aivan ratkaisevan tärkeä rooli. On hyvä, että komission jäsen Vela tässä myöskin antaa jäsenvaltioille tietyn vapauden ja sanoo, että yksi koko ei sovi kaikille, vaan me tulemme kehittämään erilaisia hallintosuunnitelmia, vuotuissuunnitelmia, joita sitten, jotka ovat sopivia näille yrityksille. No onneksi meillä on tuo Itämeren suunnitelma jo niin pitkällä, että se tuo etuja, että esimerkiksi meripäiviä ei tarvitse noterata ja myöskin sosiaalitukia täytyy maksaa hiljaisempina aikoina. Nämä ovat tärkeitä viestejä pienille kalayrityksille, jotka tekevät tästä autenttisen alueen yhdessä matkailun kanssa. Ja sitten voimme investoida myöskin tuohon Junckerin suunnitelmaan ja tässä mennään sitten oikeaan suuntaan. Kiitos. Kiitoksia ja sitten vielä komission jäsen Vella lopuksi. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, madam. Kiitos, hyvä puhemies, hyvät jäsenet. Tämä oma-aloitteinen mietintö on varsin tervetullut. Sen aiheenahan on pienimuotoinen rannikko alas kalastus. Ja haluaisin kiittää esittelijä Tomasicia tästä mietinnöstä. EMKR-rahasto, joka rakenteellisesti tukee yhteistä kalastuspolitiikkaa 2014-2020 kaudella, nimenomaan saatiin aikaan intensiivisten neuvottelujen jälkeen, joita käytiin parlamentin ja neuvoston välillä. Ja tämän rahaston ansiosta jäsenmaat voivat täytäntöön panna useimmiten kaiken sen, mitä esitetään tai ehdotetaan tässä mietinnössä rahasto lisää tai mahdollista 80 prosenttisen tuen tällaiselle kalastukselle, joka on pienimuotoista rannikkokalastusta. Ja esimerkiksi startup-tuet nuorille kalastajille, terveyteen liittyvät kysymykset ja toisaalta koulutustoimet, tiedemiesten ja kalastajien väliset sellaiset, markkinakäsittelyt ja innovaatiot, nämä ovat tähän liittyviä seikkoja. Toisaalta kuitenkin on jäsenmaiden vastuulla päättää eh, operaatioista, jotka kuuluvat tähän menettelyyn ja miten sitten strategiset prioriteetit saattaa osaksi konkreettisia toimia tässä laivastossa. Kun puhutaan pienimuotoisista eh, kalastuslaivastoista, niin on muistettava, että niiden osuus on vain 8 prosenttia tonnistosta. Kuitenkin kolme neljäs osaa, noin 75 prosenttia on niiden osuus aktiivisesta kalastustoiminnasta. 12 prosenttia on niiden osuus purku, puruista ja 16 prosenttia lisäarvosta, mutta kuitenkin 48 prosenttia on niiden osuus työpaikoista ja 36 prosenttia, eh, kun puhutaan eh, täysipäivästä vastaavasta. Eli huomattava osuus työpaikoista on osa-aikaisia. Ja tämä viimeinen elementti osoittaa sen, että kalastus ei ole ainoa tai päätulolähde monillekaan eh, pienille kalastajille ja perheille. Ja todellakin, kun puhutaan pienimuotoisista aluksista, niin ne ovat varsin tärkeitä, kun ajatellaan näiden rannikkoyhteisöjen elinkelpoisuuden säilymistä. Toisaalta pitää paikkansa myöskin, että laajamuotoiset laivastot myöskin toimivat rannikolta käsin ja mm, tuovat myöskin huomattavaa lisäarvoa esimerkiksi suurten purkumäärien myötä. Ja näin ollen nämä ovat varsin tärkeitä myöskin, kun tarkastellaan elinkelpoisuutta näillä alueilla, eli pelkästään tällöin ei puhuta pienimuotoisesta kalastuksesta. Toisaalta sen puitteissa toimii suuri määrä kalastusaluksia ja tämä osoittaa sen, että kalastus on mahdollista myöskin huomioiden sosiaaliset ja taloudelliset aspektit ja toisaalta on vältyttävä asymmetriseltä kalastuspoliittisilta toimilta, vaikka toisaalta ymmärrämme kyllä, että pienimuotoinen rannikkokalastus sinällään on varsin tärkeä, mutta valvontavaatimuksista kun puhutaan, niin toteaisin, että pienimuotoinen kalastus jo nykyisellään suosituimuisehdoista voi hyötyä EMKRn kautta esimerkiksi mitä tulee erilaisiin asennettaviin laitteisiin, joita aluksilla saa käyttää ja valvontaasetuksen uudistusehdotusta kun toteutetaan on oltava riittävän varovainen jotta todellakaan ei mennä tilanteeseen, jossa käytetään väärin tai ylikalastetaan rannikkoalueilla kalakantoja. Ja nimenomaan suuret jäsenmaat haluavat näitä omia oikeuksiaan viedä eteenpäin. Ja jos näitä sääntelyvaatimuksia helpotetaan, kun puhutaan pienimuotoisesta rannikkokalastuksesta, niin tämä saattaa sitten 12 merimaa maili alueen osalta osoittautua ongelmalliseksi, koska siellä paineet ovat varsin kovat jo nykyisellään, kun puhutaan säädellyistä ja sitten ei säädellyistä kannoista. Pelkäisin, että jos näin menetellään, niin tästä saattaisi kärsiä asia taloudellisesti, mutta myöskin ympäristöhaittaa saattaa syntyä kun puhutaan laivasto määritelmästä, niin kolme neljä artiklan mukaisesti asetuksessa äh, aluksi ei saa ylittää 12 metriä pituudeltaan, eikä saa käyttää ähm, tietynlaisia äh, pyydyksiä. Tästähän keskusteltiin äh, trilogin puitteissa, kun asetusta käsiteltiin. Ja esimerkiksi kohdassa yksi mietinnössä todettiin, että eh, oleva asia oli esillä, mutta kuitenkaan sopua sen suhteen ei saatu aikaan, eli uutta määritelmää ei osattu valita ja siksi päädyttiin vanhan käyttöön. Tietysti tästä olisi saattanut olla jotain hyötyä, mutta toisaalta riskinä olisi se, että syntyisi epätasapainoisen lähtökohta eri toimijoille. Ja kaikki alukset, eh, myöskin pienenmuotoiset alukset edelleenkin ovat tärkeässä roolissa, kun halutaan säilyttää rannikkoalueiden elinkelpoisuus. Ja tällä tavalla voidaan mahdollistaa taloudellinen ja ympäristöllinen kestäväpohjainen Eh, elinkelpoisuus näillä alueilla. Ja lopuksi, jos valvontavaatimuksia helpotettaisiin nykyisestään ja näin lisäkapasiteettia saattaisi syntyä tai tämä saattaisi eh, lisätä 12 eh, meripenin kulman rajaa, tämä saattaisi olla ongelmasta näille alueille. Varmasti tähän asiaan kuitenkin palataan siinä vaiheessa, kun valvonta-asetusta ryhdytään tarkastelemaan uudelleen. Kiitos mielenkiintoisista ja hyvistä huomioista Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Näin tämä keskustelu on päättynyt. Äänestys toimitetaan huomenna. Sitten toiseksi